kehitellään äh, tällaista koulutusappia vanhemmille ja opettajille, jotka sitten paremmin kykenevät arvioimaan netin riskejä. Mikrofon, yes. Niin. Edustaja Ciudaru sosiaalidemokraattien ryhmästä. Mulțumesc, doamnă președintă. Lumea s-a schimbat. Kiitos. Maailma on muuttunut. Se voi olla myöskin hyvä asia, mutta lapset ovat heikoimpia jäseniä meidän maailmassamme myös internetissä. Puhun vaikka pedofiliasta, lapsipornosta, kaikista vaaroista ja valitettavasti olemme tilanteessa, jossa yhä enemmän on riippuvuutta internetistä. Tämän olen nähnyt sairaalassa Bukarestissa on tietysti paljon lainsäädäntöä, joka liittyy tähän. Haluaisin pyytää komission jäsentä, että olisi tällainen interaktiivinen lähestymistapa myöskin koulutussektori vedettävä tähän mukaan. Minä haluaisin tietää, mitä ovat ensimmäiset toimet, joita suunnitellaan. Tutos. Ja viimeinen puhuja on edustaja Pereira guerrymästä ryhmästä internet pelas crianças existem riscos de violação de privacidade, de uso... Kiitoksia. Lapsilla on kaiken näköisiä erilaisia vaaroja internetissä, riippuvuutta, terveyteen liittyviä ongelmia ja niin poispäin. Myös on toisenlaisia ongelmia, seksuaalinen väärinkäyttö, verkkokiusaaminen ja sellaiset internet-sivustot, jotka eivät ole ikäryhmälle sopivia, tai sitten muunlainen sisältö, joka aiheuttaa ahdistuneisuutta lapsissa lapset eivät saa altistua tällaisille vaaroille. Mutta suhtaudumme varauksellisesti joihinkin näihin toimenpiteisiin, joita voitaisiin ehkä laittaa täytäntöön. Emme kuitenkaan saa rajoittaa ilmaisuvapautta ja henkilötietoja täytyy suojata. Tätä keskustelua ei saa irrottaa siitä, miten tärkeää on tarjota julkisia palveluita yleishyödyllisiä palveluita silloin, kun pyrimme torjumaan syrjäytymistä. Helena. Tähän päätyvät puheenvuorot ja puheenvuoron saa komission nimissä nyt Helena Dalli. Eikä. Joo, kassana meni Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. I thank you Kiitän teitä kaikkia teidän puheenvuoroistanne ja olen kirjannut muistiin kaikki teidän kommenttinne, jotka liittyvät liittyvät näihin toimenpiteisiin, joihin ryhtytään. Minä jo ne jo kerroin alkupuheenvuorossani. Kun siis komissio on iloinen nähdessään, että tämä aihe on korkea prioriteetti ja että Euroopan parlamentti tukee uusia toimenpiteitä. Samanaikaisesti parlamentti voi laskea komission täyteen tukeen, kun pyritään parantamaan lasten online-turvallisuutta. Te olette eh, sitoutuneita eh, tukemaan EUn eh, e toimia, jotta voitaisiin parantaa lasten turvallisuutta netissä. Ja tämä vaatii myös teollisuudelta toimia. Tämän päivän lapset ovat huomisen Euroopan talouden vetureita, joten meidän täytyy antaa heille välineet. Se on ikään kuin investoisi Euroopan tulevaisuuteen. Kiitän teitä puhemies ja kiitän arvon jäseniä teidän puheenvuoroistanne tässä keskustelussa. Ja kuten jo sanoin, me olemme kirjanneet muistiin kaikki teidän puheenvuoron. Kiitos. Keskustelu päättyy tähän ja siirrymme päivän estolista viimeiseen kohtaan. koronaviruksen leviäminen, miten taataan perusoikeudet ja yhtenäinen eurooppalainen vastaus. Jälleen kerran pyydän komission sen Dalia esittämään puheenvuoron komission nimissä. Blue card is possible. Sininen kortti on mahdollista vasta sen jälkeen, kun olemme kuulleet ryhmien puheenvuorot. So thank you, President, and it is more than apparent than ever that our greatest challenges Meillä on paljon erilaisia haasteita mikrobiresistenssistä ja tartuntatautien leviämisestä ilmastonmuutokseen. Koronaviruksen puhkeaminen on tästä selkeä esimerkki. Ja Euroopan parlamentti on erittäin tärkeä kumppani tässä suhteessa. Ja mielelläni keskustelen teidän kanssanne EUn vastineesta tähän. Euroopan komissio on asettanut omat yksikkönsä liikekannalle varsinkin todistokeskuksen ja näin se pyrkii pureutumaan tähän ongelmaan. Tämä sisältää myös koordinoinnin jäsenvaltioiden kanssa ja me tietoa Rahoitamme rokotustutkimusta ja tarjoamme tukea Euroopan sivilisuojelumekanismin kautta. Aion antaa myös hiukan täsmällisempiä esimerkkejä ponnisteluistamme. Ensinnäkin kuitenkin mielestäni on tärkeää, kiittää kaikkea eturintamassa olevaa lääketieteellistä henkilökuntaa, joka toimii erittäin vaikeissa olosuhteissa. Viime viikolla esitimme erityiset survaloittelumme Juinglan lääkärille, joka oli ensimmäisten joukossa varoittamassa meitä koronaviruksesta. Ensinnäkin eh, muutama sana nyt jäsenvaltioiden välisestä koordinoinnista on ehkä asianmukaista. 28. von der Leyen käynnisti kriisikoordinointimekanismin kollega Lenarcic, komissaari, joka vastaa näistä kysymyksistä, onko kutsunut koolle kriisikoordinointikomitean ja siihen osallistuvat kaikki terveysalan, sivilisuojelun, tutkimuksen, liikenteen edustajat, mutta myös viestinnän asiantuntijat. Hän on jatkuvasti painottanut sitä, että tämä haaste vaatii yhteisen ponnistuksen, jotta voimme hyödyntää kaikkia niitä työkaluja, joita meillä on käytössämme. Kyseiset komission yksiköt ja EUn ulkohallinto jatkuvasti arvioivat tilannetta ja päättävät, minkälaisiin toimenpiteisiin täytyy ryhtyä, jotta saamme aikaiseksi nopean ja koordinoidun toimenpiteen. Yhteinen neuvonpito jäsenvaltioiden välillä on käynnissä, jotta voisimme vastata myös kotiin palautus- ja konsuli, muihin konsulitarpeisiin. EUn sivilisuojelumekanismin vuoksi ja jäsenvaltioiden, kuten Ranskan ja Saksan ponnistusten vuoksi olemme kyenneet palauttamaan useita Euroopan unionin kansalaisia alueelta. Olemme olleet myös läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden ministereiden kanssa sellaisissa tapauksissa, joissa sairaustapahtumia on todettu. Komissio on koordinoinut myös jäsenvaltioiden kanssa kolmen päämekanismin avulla parhaisvarustusjärjestelmän, terveysturvallisuuskomitean ja yhteydenpitokomitean avulla. Tehokas yhteistyö on tässä suhteessa avainasemassa. Vakuutan teille sen, että nämä mekanismit ovat aktiivisia. Me jaamme tietoa ja meillä on käytössä tärkeitä strategioita tässä suhteessa. Samalla komissio on tarjonnut 10 miljoonaa euroa virustutkimustyöhön. EUn rahoittama Prepare-hanke on aktivoitu. Sen kautta käynnistetään kliiniset tutkimukset kolmessa tuhannessa sairaalassa ja yhdeksässä sadassa laboratoriossa 40 maassa. Tällä hetkellä jäsenvaltiot ovat täytäntöönpanemassa erilaisia toimenpiteitä rajapisteillämme. Samalla meidän tulisi tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, kun pyrimme kehittämään yhteistä kantaa ulkorajoillemme kansainvälisten suositusten mukaisesti. Meidän tulee suojata liikkumisvapautta ja kaikkien EU-kansalaisten turvallisuutta. Ja teemme läheistä yhteistyötä tietysti WHOn kanssa. Komissio aikoo myös ottaa käyttöön rahoitusta, jonka avulla tuetaan koko strategista valmiutta ja suunnitelma suunnitelmamyönnän avulla tätä leviämistä voitaisiin rajoittaa ja voitaisiin viedä eteenpäin tutkimustyötä. Kapasiteetin vahvistaminen on erityisen tärkeää sellaisissa maissa, joissa nyt jo on hauraat terveydenhuoltojärjestelmät. Me tarvitsemme riittävästi myös laitteistoa ja se on tärkeä osa tätä laajempaa toimintatapaa. Me tarkastelemme myös jäsenvaltioiden tarpeita tässä suhteessa. Komissio on tarkastelemassa myös maakohtaista kapasiteettia karanteenin käyttöönottoon. Ja ymmärrämme, että kapasiteetti vaihtelee voimakkaasti jäsenvaltiosta toiseen, mukaan lukien henkilösuojaimet. Tämä kaikki saattaa vaatia myös rajoja ylittävää solidaarisuutta ja yhteistyötä. On tärkeää rajoittaa leviämistä, jotta voidaan vähentää vaaraa siitä, että tauti leviää laajemmalle. Meidän tulee myös varmistautua siitä, että autamme Kiinaa se auttaa kiinalaisia ja vähentää myös vaaraa kaikille muille maailmassa. Komissio tekee läheistä yhteistyötä Kiinan kanssa sekä teknisellä että poliittisella tasolla, ja EU on jo tarjonnut paljon suojauslaitteistoa Kiinalle. Tämä osoittaa selkeästi meidän solidaarisuuttamme ja teimme yhteistyötä jäsenvaltioiden ja yksityisyritysten kanssa, jotta voisimme nähdä, minkä, kuinka paljon meillä on suojavia e, henkilösuojaimia, joita voitaisiin toimittaa Kiinaan. Kyllä, meidän täytyy varmistautua siitä, että kansalliset varastot ovat riittävän suuret. Meidän tulee myös keskittyä siihen, missä tämä tukemme voisi toimia parhaiten, kun pyritään pureutumaan tämän taudin leviämiseen sen lähteillä. Olemme myös luomassa yhteistä työryhmää EUn ja Kiinan asiantuntijoiden kanssa, kun puhutaan kansanterveysnäkökulmista tässä viruksessa. Ja kun puhutaan sitten epäsuorista seurauksista, joita taudin leviämisellä on, niin yksi näistä tärkeistä aiheista on nimenomaan muukalaisen vastustaminen sekä internetissä että sen ulkopuolella. Asialaisten syrjiminen tai sellaisten henkilöiden syrjiminen, jota pidetään asialaisella tai minkä muun ähm, kansalaisuuden perusteella, on EU-lainsäädännön vastaista. Komissio ei tule sallimaan äh, rotusyrjintää missään muodossa. Me olemme myös ottaneet yhteyttä Euroopan lääkevirastoon ja jäsenvaltioiden viranomaisverkostoon, jotta arvioitaisiin tilanne äh, lääketuotteiden kohdalla ja siitä, kuinka paljon niitä on saatavilla eurooppalaisilla markkinoilla. Eli vaikka tämä taudin leviäminen ei nyt tällä hetkellä vaikuta lääkeaineiden saatavuuteen Euroopassa, me kuitenkin olemme tässä suhteessa tarkkaavaisia. Samalla tämä korostaa sitä, miten paljon meidän tulee tarkastella lääkkeiden kotimaista valmistusta – ja se muodostaa osan tästä farmaseuttisesta strategiastamme. Komissio on ottanut käyttöönsä kaikki mahdolliset varat, jotta tähän haasteeseen voitaisiin vastata Euroopan unionin sisällä ja sen ulkopuolella. Meidän menestyksemme riippuu siitä, miten nopeasti kykenemme viestittämään tietojen jaosta, poliittisesta halukkuudesta ja läheisestä yhteistyöstä. Kaikki nämä ponnistukset liittyvät läheisesti eurooppalaiseen solidaarisuuteen kaikkien EU-kansalaisten kanssa ja muiden kanssa, jotka ovat altistuneet tälle virukselle. Jään mielelläni odottamaan teidän näkemyksenne asiasta. Ja nyt ryhmien nimissä aluksi pyydän edustaja De Langea käyttämään puheenvuoron Euroopan kansanpuolueen nimissä. Yes, thank you, Madam Chair, Commissioner. Kiitos komission jäsen nyt huomennahan on terveysministerien kokous, että on todellakin sopivaa, että nyt tämän kokouksen aattona puhumme tästä asiasta. Ja ei ole syytä mihinkään paniikkiin Euroopassa, mutta ihmiset aivan oikein kääntyvät kansallisten veronomaisten puolelle ja odottavat myös EUlta vastauksia. Haluan ensinnäkin kiittää komissiota siitä, että se on ryhtynyt koordinoimaan asioiden nyt aiempia tautien esiintuloja, joissa koordinointi on ollut samanlaista, mutta nyt on ryhdytty aloitteellisesti myöskin mitä tulee ihmisten pallon tuomiseen takaisin Eurooppaan ansaitsee myöskin kiitoksen. Mutta haluamme sanoa myöskin varoituksen sanan. Terveysministerit huomenna ovat hyvin taipuvaisia korostamaan sitä, että terveys on kansallisen toimivaltaan kuuluva asia, se on totta, mutta ihmiset eivät halua puhua enää mistä Lissabonin sopimuksesta, haluavat nähdä ratkaisuja. Ja siksi kansanpuolueen kannalta on niin, että odotamme ensinnäkin kapasiteetin tarkistusta, valmiutta kaikissa jäsenvaltioissa, ja olen hiukan huolissani, kun kuulen, että komissio sanoo, että me joudumme kenties järjestämään solidaarista toimintaa, kun on kysymys suojelevista laitteista niissä jäsenvaltioissa, joissa tähän ei oikein tiedä saatavilla. Tämä on tehtävä nyt tämä tarkistus. Tarvitaan yhteistä lämmistapaa, mitä tulee ihmisiin, jotka tulevat EUn alueelle. Selkeää tiedottamistrategiaa, joka välttää ristiriitaisen neuvon antamisen, jota aiemmin on tapahtunut valtioissa ja sitten mitä tulee rokotteisiin, sen osalta tekemään yhteistyötä, mutta myös päivittämään tietoa, miten tehokkaasti meillä on tietoa, jos sanotaan, että miksi Afrikassa ei ole ainoakaan tapausta, joko ei ole ainoatakaan tapausta, mitä minä pidän hyvin epätodennäköisenä, koska ajatellaan yhteyksiä Kiinaan, tai sitten siellä vai tapahtuu tarkistuksia, mikä olisi hyvin huolestuttavaa naapurimaan osalle, kuten EU. Ja siksi me olemme niin voimakkaita, kun on heikoin lenkkimme, ja meidän on, se mitä ministerin huomenna tehtävä on se, että varmistan, että ei ole heikkoja lenkkejä ollenkaan. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Guteland sosiaalisten demokraattien ryhmästä. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsenelle myös sinun tärkeästä alustuksestasi tähän keskusteluun yli 40 000 tapausta globaalisti ja yli 1100 äh, kuolintapausta tarkoittaa sitä, että koronavirus on otettava vakavasti. Meidän on oltava tietoisia siitä, että tapausten määrä Euroopassa ei ole ollut kovinkaan suuri, mutta silti meillä täytyy olla valmius suojella väestöä. who työ äh, ymmärtää tätä virusta ja sen leviämistä on tärkeää. Mehän me emme oikein vielä tiedä, kuinka se leviää. Siksi olen hyvin iloinen, että sinä mainitsit Eo:n panostuksen tutkimukseen tästä viruksesta. Se on mielestäni hyvin ratkaisevaa. Samoin kuin se työ, mitä eri asiantuntijaryhmät tekevät, kun he yrittävät selvittää tämän leviämisen lähteet niin, että me voimme estää vastaavista puhkeamiset jatkossa. Me emme tiedä vielä, teemmekö tarpeeksi ja se on myös mahdotonta tietää. Äh, meillä vasta sitten, kun on enemmän tietoa tästä viruksesta, sen syntymisestä ja kuinka se toimii. Ja kehottaisinkin EUn eri jäsenvaltioiden terveysministereitä olemaan varuillaan äh, ja varpaillaan, kertoa kaikki informaatio toisilleen ja auttaa toisiaan äh, tartuntasuoja, toimenpiteet ovat priorisoitava asia, samoin kuin karanteeni ja eristäminen. Sen on tapahduttava suhteellisella tavalla, eikä se saa rikkoa perusoikeuksia. Meidän on myös huolehdittava siitä, että koronavirus eh, ei johda siihen, että levitetään esimerkiksi valeinformaatiota. Tämän sanottua niin on erittäin hyvä, että komissio on varpaillaan, että sinä olet täällä ja osoitat, että teidän valmiutenne on korkea ja että me yhdessä huolehdimme siitä, että levitämme kaiken osaamisemme, panostamme tutkimukseen ja huolehdimme siitä, että meillä on oikea informaatiota, jotta voimme suojella kansalaisia. Kiitos uudistuva Eurooppa-ryhmän nimissä edustaja Chä. Kiitos. There is hardly a day going by. Kiitoksia. Päivääkään ei juuri mene ohi ilman, että meillä olisi uusia uutisia koronaviruksesta ja koska me mm, seuraamme tätä internetissä, niin kaikki pidättävät henkeään. Se näyttää minusta kuitenkin olevan väärä lähestymistapa. Tällä on selkeä, huono puoli, selkeät valeuutiset, disinformaatio on kaikkialla. Unkarissa kaksi ihmistä on pidätetty, jotka välittivät valeuutisia sosiaalisessa mediassa siitä, että sadat tuhannet olisivat sairastuneet tähän. Se on kaikkiaan hölynpölyä. Lisäksi väitetään, että yli 60 prosenttia ihmisistä saa tämän sairauden lähitulevaisuudessa. Eurooppa ei juurikaan ole tehnyt mitään tämän asian tai tämän hysterian ja valeuutisten leviämisen estämiseksi. Tietysti tämä on globaali kriisi, mutta kriisin sisällä Euroopan täytyy olla rauhallinen siitä syystä me emme saa jättää huomiota näitä valeinformaatiokampanjoita. Meidän täytyy saada aikaiseksi koordinoitu lähestymistapa. Sen täytyy tarjota äh, tietoa, joka on luotettava kansalaisillemme. Kansalaisten luottamus on kaikkein tärkein meille ja valeuutiset on usein tarttuvampaa kuin koronavirus. Seuraava puhuja on edustaja Bytikofer vihreiden ryhmästä. President. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Tässä kriisissä ilmaisemme solidaarisuutemme Kiinan kansan kanssa ja etenkin Wuhanin asukkaiden kanssa. Me valitamme uhreja ja lähetämme osanottomme menehtyneiden perheille. Me julistamme, että sitä, että pidämme korkeassa arvossa Kiinan eh, terveysviranomaisten ja työntekijöiden toimia, jotka ovat eturintamassa ja jotka ottavat suuren riskin. Ja erityisesti haluamme kunnioittaa tohtori Li Wenjiangin ja muiden rohkeutta ja uhrautuvaisuutta. EU ja jäsenvaltiot ovat osoittaneet ensimmäisiä reaktioita tarjoamalla tukea Kiinalle. Meidän pitää jatkaa sitä, että annamme tukea ja harjoitamme yhteistyötä, missä mahdollista. Tämä terveyskriisi ei vielä ole päättynyt. Siksi meidän täytyy varmistaa, että on voimakas, koordinoitu ponnistelu EUn sisällä, etenkin jäsenvaltioiden välillä, ja tässä mielessä tuen täysin sitä, mitä kollegat ovat tähän mennessä todenneet. Kansainvälinen yhteistyö yleisestikin on äärimmäisen tärkeää. Tästä syystä haluaisin painokkaasti korostaa sitä, että Taiwan täytyy vetää mukaan WHOn johtamiin kansainvälisiin toimiin. Ja lopuksi on syvää huolestuneisuutta, jolen huolissani tästä ja on hyvä, että komission sen mainitsee asian on yhä enemmän raportteja kiinalaisvastaisista tai aasialaisvastaisista muukalaisvihemmissä tapahtumista eri maissa, myös EU:ssa, jotka ovat liittyneet tähän kriisiin. Tämä ei ole mitenkään hyväksyttävää. Haluamme osoittaa solidaarisuutta, emmekä salli muukalaisvihamielisyyttä ja rasismia. Ja tässä yhteydessä on torjuttava valeuutisia ja pelonlietsotaa. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Kopczynska ICR-ryhmästä. Dziękuję, szanowna pani przewodnicząca, pani komisarz. Biorąc... Kiitos, puhemies, komission jäsen. Ottaen huomioon aiheen kiireellisyys ja se, että tarvitsemme kattavan strategian virusen vastaisessa taistelussa, minulla on muutama kysymys komissiolle. Voisiko komissio sanoa jotakin huomisesta ylimääräisestä terveysministereiden kokouksesta? Voiko komissio selittää, kuinka ECDC, DG Sante ja tautien ehkäisyvirasto tekevät yhteistyötä? Voiko komissio kertoa, koska se tekee viidennen riskin, koska se julkaisee ECDCn tekemän viidennen riskinarvioinnin? Voiko komissio selvittää, kuinka EU koordinoi toimiansa kolmansien valtioiden kanssa? Ja erityisesti, onko komissio miettinyt äh, hätätoimenpiteitä, äh, mikäli virus leviää äh, Afrikkaan, joka voi romahduttaa ter- terveysjärjestelmät näissä maissa. WHOn pääjohtaja sanoi, että seuraavan 18 kuukauden aikana todennäköisesti ei ole rokotetta. Onko komissiolla samankaltaiset arviot? Urban Seuraava puhuja on edustaja Urban Crespo GUE-ryhmästä. Kiitos puhemies. Koronavirus on vähemmän vaarallinen kuin tavallinen flussavirus, mutta kuitenkin hälyttäneisyys on paljon suurempaa ja tällä hetkellä tätä kautta myöskin tämä johtaa asialaisten ihmisten sorjuntaan ja lisää mukalaisvihamielisyyttä ja suvaitsemattomuutta. Viru... On tärkeää saada yleinen mahdollisuus käyttää kansanterveyden palveluita, jolla voidaan taata myöskin arvokas ihminen. Terveydensuojelu on yleinen oikeus ja tässä keskustelussa pitää vaatia sitä, että lopetetaan säästöpolitiikka ja leikkaukset julkisessa budjetissa, jotka ovat vaikuttaneet terveydenhuoltoon ja sen taso monissa osissa euromaailmaa, mutta myös täällä Euroopassa on tärkeää muistuttaa siitä, että tämän tyyppinen kriisi on sitä, että on ehdottomasti kunnioitettava ihmisoikeuksia. Ja lopuksi vaadimme sitä, että on nolla suvaitsevaisuutta sellaisia hyökkäyksiä kohtaan, aasialaisia vastaan, koska oli pahempaa virusta kuin muukalaisvihamielisyys. Seuraava puhuja on edustaja Stefanets Euroopan kansanpuolueesta. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät naiset ja herrat, kuten tiedämme jo tänä päivänä on yli tuhat uhria ja 40 000 sairastunutta. Siitä huolimatta Taivan on ainoa maa, jossa jäsenet eivät saa osallistua WHO-kokouksiin. Tämä luo selkeän kuilun maailmanlaajuisen terveysjärjestelmää, mutta myös vesittää Taivanin ihmisten oikeudet terveydenhuoltoon. Taivan on yksi kaikkein tärkeimmistä äh, Länsi-Tyynemeren äh, alueen valtioista. Olen varma, että nyt tulee tehdä yhteistyötä ja käyttää kaikkea asiantuntemusta, jota voimme. Ja siitä syystä pyydän kollegat, että tukisitte yhteistä tavoitetta ja kaikki ne, jotka estävät Taivanin osallistumisen WHOhon. Taivan tulisi ottaa mukaan kaikkiin WHO-toimintaan. Me voimme nujertaa tämän hirvittävän sairauden vain ihmisten avulla, jotka haluavat auttaa. Seuraavaksi edustaja Haisel SED-ryhmästä. Kesänen Sipen. Európska unia musí naozaj zabrániť šíreniu nielen koronavírusu, ale šíreniu... Koronaviruksen leviäminen on paha asia, mutta samoin kaikki propaganda, joka liitetään tähän virukseen sosiaalisessa mediassa ja netissä. Komission täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Paljon on tehty, mutta meidän ei tule levätä laakereillamme. Me tiedämme, että on ollut vain muutamia erillisiä koronavirustapauksia Euroopassa – meidän täytyy levittää informaatiota, meidän tulee huolehtia siitä, että parannamme tietoutta informaatiosta. Meidän täytyisi panostaa ennaltaehkäisyyn. On parempi katsoa kuin katua. Ja nyt esimerkiksi näitä hengitysnaamareita on todella vaikea saada. Niitä ei ole markkinoilla ja meidän täytyy myös sanoa kansalaisillemme, että tämä sairaus leviää silmien, nenän ja suun kautta. Ja informaatiokampanjoita täytyy tehdä esimerkiksi kouluissa. Vetoankin komissioon, että pyritte levittämään tätä informaatiota kansalaisille. Seuraavaksi edustaja Trille Lenoir uudistuva Eurooppa-ryhmästä. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari. Koronaviruksen leviäminen kertoo siitä, minkälainen globaali terveyskriisi on olemassa. Virus ei nimittäin tunne rajoja. Muistitte, komissaari, aivan oikein siinä, että EU toimi hyvin koordinaattorina ja auttoi jäsenvaltioita ja antoi suosituksia terveydenhuoltohenkilökunnalle – ja toi takaisin Kiinasta omia kansalaisiaan. Rahoitti myös 10 miljoonalla eurolla tutkimusta, jotta voitaisiin löytää uusia rokotteita ja lääkkeitä. Olemme viime päivinä saaneet kuulla erittäin kriittisiä puheita Kiinan hallituksesta. Nyt ei ole oikea aika tässä ruveta antamaan mitään oppitunteja tai hyödyntää tällaista äh, terveyskriisiä poliittisiin tarkoitusperiin. Nyt täytyy olla solidaarinen suhteessa kiinalaisiin ja kiinalaisiin lääkäreihin, jotka taistelevat omalla puolellaan. Lisäksi meidän täytyy äh, huolehtia myös muista maista, varsinkin Afrikasta, jossa terveydenhuoltojärjestelmä on erittäin hauras ja ei kykene pitämään aisoissa tätä tartuntaa. Äh, Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron, nyt on viisi puheenvuoropyyntöä, menettelysivät puhelistaa. Kaikki saavat puheenvuoron, tämän nyt suljen puhujalistan menettelyyn ilman puhujalistaa. Ja nyt seuraavaksi edustaja De Sutter, olkaa hyvä. Thank you, Mrs. President. Kiitos äh, puhemies komission jäsen. Yksikään maa tai järjestö ei yksin kykene eh, pysäyttämään koronaviruksen leviämistä. EUn täytyy tehdä jäsenvaltioiden, WHO, Kiinan hallituksen ja muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa yhteistyötä, mukaan lukien Taivan. Kansainvälisen yhteisön tulee tukea kaikkia ponnisteluita lopettaa tämä taudin leviäminen, mutta Useat kansainväliset oikeusryhmät ovat ilmoittaneet, että Kiinan hallitus ei anna informaatiota ja esimerkiksi estää tiettyjen ryhmien elintarvikkeiden ja lääkkeiden saannit. Ja samanaikaisesti muualla maailmalla kasvaa anti-aasialainen tai anti-kiinalainen ksenofobia ja syrjintä. On hyvin selvää, että kun on kysymys kansanterveys hätätilasta, Ähm, kaikki ihmisoikeuksien rajoitukset, niin täytyy perustua äh, oikeuteen, lainsäädäntöön ja suhteellisuuteen. Ja uskon, että EU-ssa komissio ja muut pystyvät suojelemaan meitä ja ihmisoikeuksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Liise Euroopan kansanpuolueesta. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin ilmaista myötätuntoni niille, joita tämä koskettaa, ennen kaikkea ilmaista osanottoni kuolenuhrien omaisille. Haluan tukea sitä, mitä komissio sen sanoi, että Euroopassa meidän täytyy harjoittaa yhteistyötä, mutta jos ajattelemme tätä otsikkoa tässä keskustelussa, sitten puhutaan ihmisoikeuksista, mikä merkitsee sitä, että, että ihmis, nyt tässä on ilmaisvapauden rikkomus johtanut siihen, että on kärjistynyt tämä kriisi. Tässä on suuri ongelma siinä, että Osa maailman yhteisöstä, nimittäin Taiwan, on suljettu pois koordinoottitoimista ideologisista syistä. Tänä iltana pitäisi lähettää voimakas viesti siitä, että ideologia ei saa mennä terveyden edelle. Tämä pitää myös Kiinassa käydä selväksi. Kiitos. Sepä. Kiitos. Seuraava puhuja on Helen Fritson sosiaalisten demokraattien ryhmästä. Fru ordförande, Kiitos eh, puheenjohtaja, komission jäsen. Tämä on hyvin tärkeä keskus. Koronavirus eh, herättää eh, huolta koko maailmassa. Tartuntojen ja kuolleiden määrä on kasvanut vahvasti viime vuorokausien aikana. Ja siksi on tärkeää, että me komissio ja jäsenvaltiot koko ajan annamme meidän kansalaisillemme oikeaa informaatiota viruksesta ja sen riskeistä Tietous ja tutkimus ovat ratkaisevia. Meidän tulee luonnollisesti työskennellä sen puolesta, että karanteeni ja eri, eristäminen niille ihmisille, joilla on oireita, toteutetaan suhteellisella tavalla niin, että ei rikota ihmisoikeuksia. Ja meidän tulee tuomita rasistiset hyökkäykset aasialaisten kimppuun. Meidän täytyy lisätä toimeen toimenpiteitä, jotta voimme välttää äh, välttää äh, taudin leviämistä. Kiitän komission jäsen Dallia hyvin selkeästä äh, EUn vastuun selvityksestä. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Viselä Lima Euroopan kansanpuolueesta. Kiitoksia. Jos ilmaisuvapautta olisi kunnioitettu, ehkäpä koronavirus olisi saatu pidettyä kurissa. Li Yang on lääkäri, joka varoitti koronaviruksesta, mutta hänet, häntä pakotettiin pitämään salaisuus. Viranomaiset pyysivät hänet luokseen ja näin, jos viranomaiset olisivat käyttäneet saman energian tieteellisen toimenpiteiden tekemiseen, virus ei olisi levinnyt yhtä paljon. Meidän täytyy ehdottomasti olla avoimuutta, kuten myös talonpokaisjärkeä. Taivan, jota koronavirus on kohdannut, sen tulee saada osallistua vh toimintaan Liuan hän kuoli viime viikolla. Hän on todellinen sankari ja hänen nimensä liittyy suoraan ilmaisuvapaukseen. Koronaviruskuvio poistetaan internetistä, ihmisiä uhkaillaan, ja tällä kaikella on erittäin dramaattiset seuraukset. Me emme voi hyväksyä sitä ja meidän tulee ehdottomasti ennaltaehkäistä tämä tulevaisuudesta. Kaikille kiitokseni kaikille lääketieteen henkilökunnalle, jotka työskentelevät lakkaamatta. You have a blue card. Teille on sinisen kortin kysymys. Hyväksyttekö sen? Oui? Yes. Oui? Yes, sure. Okay. Kyllä, kyllä. Gone. 30 sekuntia. En français pour ma collègue française. Ranskaksi Ranskan kollegalle. Haluaisin vain tietää, että oletteko lukenut kirjan, Albert Camus kirjan, jonka nimi on Rutto? Vastaus on ehdottomasti kyllä. Tuon kirjan lopussa sanotaan, että ruttovirus ei koskaan kuole, täytyy olla erittäin varovainen. Camus viittasi tilanteeseen, jossa vapaus on jotain, jota meidän täytyy ehdottomasti suojata. Hän viittasi natsismin, eli natsismin syöpään. Ja meidän täytyy ehdottomasti suojata aina, aina vapautta. Kiitos. Kiitos. Nyt on vuorossa edustaja Monserrat eh, Kasapuolesta. Kiitos. Kiina tunnustaa, että sillä on vaikeuksia, että on kuolonuhreita ja kuitenkin puuttuu avoimuutta. Tämä johtaa myöskin tietämättä epätietoisuutta ajatellen tilannetta eh, Afrikassa – kysymys on kansanterveyden hätätilasta, joka, vai, joka asettaa koetukselle kansakuntien kestokyvyn ja myöskin julkisten tahojen toiminnan. Tämä on myöskin vaikeutusta talouteen. Ajatavaksi World Mobile Congressia äh, Barcelonassa kataneiltana peruutettiin koronaviruksen vuoksi. Meitä pyydetään konkreettisia ratkaisuja, eurooppalaisia ratkaisuja tarvitaan yksi vastauslinja, joka on koordinoitu ja harmonisoitu kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Me tarvitsemme strategia, joka on tiedottamistrategia, joka on yhteinen ja välitön, joka luo aikaan rauhallisuutta ja turvallisuutta kaikissa euro, kaikkien eurooppalaisten joukossa, koska vain tällä tavoin voimme torjua väärää tietoa, valeuutisia ja leimaamista, joka saa aikaan vain hälyt, hälyttyneisyyttä. Minä sanoisin, että todellakin täytyy saada aikaan julkisia keskusteluja. Ja me, meiltä on kysytty, miten voimme estää koronavirusta. Me olemme ryhtyneet tällaiseen aloitteeseen, jossa on konkreettisia toiminta ensin kaikkea yhteinen selkeä kommunikaatiolinja, joka lisää luottamusta. Se tarvitaan yhteistyötä rokotusten osalta, että käytetään isoa tietoa joka koskee myöskin matkustajien tuloa alueelle ja tarkoitus on tarjotaan yhteistyötä myös muun maailman kanssa ja huomenna me vaadimme terveysministereiltä ja komission jäseneltä, että sanakaan yhtenäinen vastaus tähän tilanteeseen. Edustaja Tajani Euroopan kansanpuolueesta. Minuutti. Kiitos äh, puhemies. EPPn kanta on hyvin selkeä. Kiitos puhemies. EPPn kanta on hyvin selkeä. Me tuemme komission toimia, mutta me haluamme, että komissio huomisesta lähtien huolehtii siitä, että äh, kaikki jäsenvaltiot toimivat myös koordinoidusti. Meidän täytyy olla yksimielisiä ja toimia yksin yhtenäisin äh, toimin. Sillä tavalla voimme vastata tähän äh, katastrofin, joka on iskenyt Kiinaan. Me emme halua, että se tapahtuu Euroopassa. Meillä on kysymyslista, olemme valmistautuneet siihen, että voimme kysymyslistan avulla selvittää, että ne, jotka tulevat unionista jotka tulevat unioniin, ovat käyneet Kiinassa, jossa tarttumisriski on suurin. Tämä on ehdotus, jonka me olemme tehneet komissiolle. Jos me haluamme estää paniikkia, meidän täytyy nyt toimia nopeasti ja tehdä konkreettisia toimenpiteitä. Viimeinen huomio, Kiina ei ole tehnyt kaikkea, mitä Kiina olisi voinut tai sen olisi pitänyt tehdä. Liian vähän informaatiota, aloitettiin liian myöhään ja kiinalaiset olivat ensimmäiset uhrit, järjestelmän uhrit, joka me näimme myös Neuvostoliitossa Tchernobylin tapahtuessa. Ja tämä johti suuriin vahinkoihin nimenomaan kansalle, omien kansalaisten joukossa. Kiinalaiset ovat kommunistisen järjestelmän uhreja. Nyt menettelemään puhelista ensimmäisenä edustaja Chihodaru SD-ryhmästä. Mulțumesc, doamna președintă. La ora când... Kiitoksia, puhemies. Kun kello on nyt jo näin paljon, kun asiasta keskustelemme, koronavirus tapausten määrä on lisääntynyt tuhatkertaisesti siitä, kun siitä ensimmäisen kerran kerrottiin. Mikä yksittäinen maa ei kykene tätä, näitä tartuntoja torjumaan, vaan meidän tulisi kaikkien puoltaa oikeutta elämään riippumatta poliittisesta ryhmästä? Minä pyysin ensimmäisenä integroitua toimintasuunnitelmaa ja eurooppalaisen siviilipuolustusmekanismin käyttöönottoa. Nämä ovat kaikki hyviä mekanismeja, mutta meidän tulisi olla nyt valmiita toimimaan, koska meillä ei ole samoja standardeja kuin eh, eri jäsenvaltioiden välillä terveysjärjestelmässä. Minusta meillä tulisi olla jo valmistelevia toimia. Toivon, että komissaari integroitu reaktiojärjestelmä terveyskysymyksessä huomenna aamulla on jo paikallaan ja saadaan eurooppalainen terveydenhuoltojärjestelmä toimimaan. Minä olen itse Romaniasta ja olen ensiapulääkäri. Olen valmis olemaan mukana tämän kaltaisessa toiminnassa. Minun mielestäni tämän kaltaisia toimenpiteitä tulisi jatkaa. But please. Edustaja Claire Deli, todellakin vain yksi minuutti meiltä aika, aika loppua arvoisa um, puhemies irlannissa meillä on yli kaksi nolla ihmistä jotka kuolevat johtuen siitä että neljän miljoonan neljä viisi miljoonan kansalaisessa on niin paljon ihmisiä jotka ovat energiaköyhyysloukussa ja meidän täytyy asettaa asiat perspektiivin Kuten komissio sanoi, jätetään tämä tauti tieteen äh, ratkaistavaksi, panostetaan äh, tutkimukseen ja läheiseen äh, yhteistyöhön. Minä pidän hyvänä kiinalaisten ponnistelut, jotka ovat tehneet parhaansa toimijakseen näissä vaikeissa olosuhteissa ja kaikkien jäsenvaltioiden täytyy moninkertaista ponnistelunsa Komissio sanoi, että jäsenvaltioilla on koko joukko toimenpiteitä. Minun on sanottava, että Irlanti on tässä suhteessa ollut aika heikko. Mutta olen samaa mieltä, autetaan Kiinaa, se on tärkeää ja täytyy huolehtia syrjinnän välttämisestä. Seuraava puhe on edustaja Soidurova Euroopan kansapuolueesta. Madame Soidurova. Yes. Kiitos Komission jäsen, monet kiitokset raportistanne ja olen yhtä mieltä monien muidenkin puhujien kanssa, koska uskon, että tietoisuus ja yhteistyö ovat nyt tässä olennaisia ja siksi ei ole ymmärrettävissä, että Kiina, joka haluaa yhteistyötä, kieltäytyy ottamasta apua Taivanilta, joka tarjosi lääketieteellistä apua ja myöskin apua hoidossa. Taivanin terveydenhuoltojärjestelmä on kehittyneimpiä ja meidän pitää varmistaa, että Kiina mm, ottaa linjan, jossa Taivan hyväksytään maailman terveysjärjestöön, koska todellakin terveys menee ennen politiikkaa. Meidän varmistettava se, että te todella tarkistatte sen, että Kiina kieltäytyy tästä Taivanin avusta Tsekin tasavallassa tavalliset ihmiset lähettävät rahaa ja aineellista apua Kiinaan. Terveys on ensisijaista. Seuraavaksi ECR-ryhmästä Zahradil. Good to hear that EU... Kiitos, oli oikein hyvä kuulla, että EU on valmis torjumaan tätä vaarallista tautia yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja että EU tekee Kiinankin kanssa yhteistyötä, kun se pyrkii tarvetta torjumaan. Muistuttaisin myös siitä, että EU ja Kiina ovat olleet strategisia kumppaneita vuodesta 2003 lähtien ja olemme jo saaneet nähdä jotain vaikutusta, joka sillä on ollut globaalin kasvuun ja talouteen, koska Kiina on tärkeä globaali toimija ja tämä sairaus vaikuttaa siihen sisäisesti, niin sillä on myös globaalit vaikutukset. Minun mielestäni, jos EU haluaa olla globaali toimija ja haluaa kantaa tästä vastuun, niin nyt meidän täytyy uudelleen Äh, herätellä tätä strategista kumppanuutta, aivan kuten Bytikofer mainitsi, jotta Kiina otetaan mukaan WHO-ympäristöön, äh, kuten myöskin Taivan. Ja samalla torjutaan myös Aasian vastaista äh, ajatusilmapiiriä, joka Euroopassa leviää. Solo. Kiitos. Viimeinen on edustaja Wallis GUE-ryhmästä. Yksi minuutti. Yksi minuutti. <laughs> Would I dare take a... Niin, en uskalla varmaankaan käyttää yliaikaa. No niin, kiitoksia puhemies. 2009 sika-influenssa levisi Yhdysvalloissa, selvisi sitten sataan maahan ja yli 10 000 ihmistä kuoli. Tänä vuonna pelkästään Yhdysvalloissa 90 miljoonaa ihmistä on saanut influenssan ja 10 000 on kuollut ja noin 20 000 on päätynyt sairaalaan. Minusta on huvittavaa, että se tapa, jolla ihmiset käyttävät tätä nyt aliarvioidakseen Kiinan valtiota, on hiukan pelottavaa. Jos kiinalaisilla on ongelma koronaviruksen kanssa, ei pidä ajatella, että he tarvitsevat meidän solidarisuuttamme ja apua ja yhteistyötämme ei tarvita mitään paniikkia, he eivät pyydä sitä, eivätkä tarvitse sitä siksi, että heillä on ongelma. He rakensivat sairaalan kymmenessä päivässä. Me emme saisi edes paperityötä hoidettua kuudessa kuukaudessa, koska niin moni haluaisi hyötyä tästä. Uusliberaali valtion osalta tilanne on se, että ei pystytä hyödyntämään kriisistä. Meidän pitäisi sanoa komissiolle, joka on ollut aika myönteinen Kiinan reaktioista – ja myöskin maailman terveysjärjestön on ollut siitä myönteinen, mutta Euroopassa heitetään kiviä Kiinan vastaan, käytetään ihmisoikeuskysymyksiä ja muita, joilla kiistetään Kiinan asemaa, mikä on todella pöyristyttävää. Meillä on paljon opittavaa kiinalaisilta. Kiitos. Tähän päättyivät puheenvuorot ja nyt pyydän, että komission sen Vali Tali vastaisi komission nimissä. Um, sorry, microphone, microphone for this. Oh, okay. Okay. So thank you, Madam Speaker, and thank Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia arvoisat jäsenet erittäin hyvästä keskustelusta. Olen huomioinut kaikki teidän kommenttinne. Kun puhutaan Taivanista, pyrimme viemään eteenpäin käytännönläheisiä äh, lähestymistapoja Kiina osa, äh, anteeksi, Taivanin osallistuminen kansainväliseen puitteistoon. Tämä on yhdenmukaista yksi Kiina-politiikan kanssa. Kun puhutaan Kiinan yksiköistä, olemme päivittäisessä yhteydessä eikä meillä ole minkäännäköistä syytä epäillä sitä tietoa, joka meille sieltä tarjotaan. Haluan myös rauhoitella teitä ja todeta, että olemme myös yhteistyössä Afrikan viranomaisten kanssa. Ja EUlla on yhteistyösopimus Kiinan tautien torjuntakeskuksen kanssa. Me pyrimme varmistamaan sen, että olemme valmistautuneita ja siitä syystä ei panikkia, vaan tarkkaavaisuutta joten arvostan sitä, että meillä on yhteinen tavoite tässä suhteessa, kun pyrimme varmistamaan johdonmukaisen EU-tason vastineen koronavirukseen. Me teemme läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja teemme kaikkemme varmistaaksemme, että onnistumme. Menestys kuitenkin myös riippuu koordinoinnista ja aktiivisesta osallistumisesta kaikkien avainasemassa olevien sidosryhmien puolelta, mukaan lukien Euroopan parlamentti. Se tietysti riippuu myös poliittisesta tahdosta. Se on täällä tänään selkeästi osoitettu. EUn puheenjohtajavaltio aikoo järjestää ylimääräisen terveysneuvoston kokouksen huomenna. Ja se tarjoaa jälleen tärkeän mahdollisuuden parantaa koordinointiamme tässä suhteessa. Menestys merkitsee myös sitä, että meidän täytyy ö, rinnastaa nämä eri toimenpiteet eri jäsenvaltioissa mukaan lukien ulkorajoilla. Tämällä tuetaan myös Kiinan toimenpiteitä, jonka avulla pyritään lieventämään sairauden leviämistä EUn alueelle. Samalla pyritään auttamaan kolmansia maita, joilla on heikot terveydenhuoltojärjestelmämme. Tämä tulisi olla meidän päätavoitteemme, eli tuemme Kiinaa ja kansainvälistä toimintaa, samalla suojelemme myös Euroopan unionin kansalaisia. Ja mahdollista se on. Aiomme jatkaa tämän tilanteen valvomista erittäin läheltä ja ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Kerromme myös Euroopan parlamentille kaikista eri kehityskulusta, joten kiitoksia kovasti. Seuraava istunto on huomenna 13. helmikuuta kello 20.20 kello 9.14 ja kello 15.16. Esityslista on parlamentin verkkosivulla ja tähän päätän istunnon. Kiitos.